tarkastella näitä äh, marginaalimetodologioita kokonaisuutena. On tärkeää tarkastella kaikkia niitä ö, äh, politiikkoja, jotka puuttuvat hallintaan, mutta haluan keskittyä tähän kysymykseen, sillä se on paljon huomiota saanut. Ei ole kysymystäkään siitä, että kahden päivän realisointiaika tarjoaa enemmän marginaalia välittäjille kuin lyhyempi realisointiaika, jos kaikki tekijät ovat muuten samanlaiset. Tämä on vain matemaattinen kaavio ja kahden päivän realisointiaika on 41 prosenttia korkeampi, äh, mutta kaikki muut tekijät eivät vastaa toisiaan, kuten tiedätte. Meillä on niin kutsuttu bruttoperintä ja asiakasmarginaalin välitys. tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy luoda uusi alkumarginaali jokaista asiakasta varten. Tämä tarkoittaa sitä, että välittäjä voi tietyissä tapauksissa tarjota markkina- marginaalia tiettyyn verkostoon perustuen. Meillä on ollut sellaisia yhden päivän realisointeja, jotka ovat käytännössä johtaneet suurempaan marginaaliin kuin kahden päivän realisointeja, eikä päinvastoin. Ja kuten Lord Hill vieraillessaan Yhdysvalloissa totesimme, olemme sopineet, eh, että voimme analysoida eri tuloksiamme yhdessä. Analyysimme on ottanut mukaan seitsemän päivän pituiselta aikajaksolta tiedot. Me olemme tarkastelleet yhdeksän suurimman selvitysosapuolen äm, liikkeitä. Nämä vastaavat 80 prosenttia kokonaisista asiakasmarginaaleista. Olemme huomanneet, että yhden päivän realisointiaika on vastannut aina jokaisen asiakkaan kohdalla suurempaa marginaalia. Tämä tarkoittaa sitä, että kokonaisasiakasmarginaali, jonka tämä selvitysosapuoli on saanut, on ollut 421 prosenttia korkeampi kuin kahden päivän realisointiajan kohdalla, eikä koskaan pienempi kuin 160 prosenttia tästä summasta. Olemme tarkastelleet muita ähm, muita selvitysyhtiöitä ja on ollut samankaltainen. Me olemme äh, valmistelleet jonkin verran lukuja, jotka kuvaavat näiden realisointiaikojen vaikutusta. Toivottavasti teillä on nämä tiedot edessänne. Ensimmäiset kaaviot eivät sisällä numeroita, sillä meidän täytyy suojella luottamuksellisia tietoja, mutta ne edustavat melkoisen hyvin eh, tilannetta, joka on kyseessä. Ensimmäinen kaavio, tämä siis kuvaa, minkälainen verkkovaikutus on, kun vertailemme ehm, yhden päivän eh, brutto- ja netto lukuja. Haluamme tässä tuoda esiin, mitä mitkä erot ovat. Te havaitsette, että tämä kaava vertailee pitkän ja lyhyen aikavälin tilannetta ja tuloksia voimme olettaa, että jokaisessa tapauksessa marginaali on 800, jos pidämme tämän kuvan yksinkertaisena. Tämä yläkaavio osoittaa, mikä tilanne on, jos tämä selvitysosapuoli saa 3000 euroa ja seuraava kaavio osoittaa aivan saman tilanteen, jossa nettotus on sallittu ja tässä tapauksessa keskus vastapuoli saa vain 800 euroa. Tämä tarkoitus on siis osoittaa, mitkä ovat erot. Toinen kaavio Ähm, tekee saman vertailun käyttäen kahden päivän nettoutusta. Äh, sivun alalaidassa näette, että tämän selvitysyhtiön tulos on 1120 euroa, eli kahden päivän erotus yhteen päivän verrattuna 41 prosenttia, mutta tämä ei vaikuta nettoutuksen negatiivisen vaikutukseen. Jälleen kerran, jos vertailemme näitä portfolioita, äh, toteamme, että pitäisi olla hyvin erikoinen asiakasjakauma, että tämä kahden päivän tulos olisi suurempi kuin nettoutusvaikutus. Nämä vaikuttavat äh, itse asiassa hyvin suuresti ähm, tähän selvitysosapuoleen, tässä tapauksessa selvitysosapuoli C voimme mennä eteenpäin. Tässä voimme antaa selvitysosapuolelle selvitysosapuolelta tietoja. Olemme keskustelleet näistä asioista jo komission kanssa. Tämä kaavio kolme perustuu todelliseen tietoon, eli todellinen mm, nettomarginaali yhdeltä päivältä ja olemme sitten tehneet rekonstruktio siitä, mikä yhden päivän nettoutus voisi olla näiden yhdeksän suurimman selvitysosapuolen osalta. Tämä perustuu tietoon, jota me olemme koonneet, jota me olemme analysoineet komission kanssa yhteistyössä viime päivinä. Tässä havaitsette, että yhden päivän bruttoutus oli 58 miljardia euroa marginaalilta, jos me seuraamme kahden päivän nettoutusta, selvitysosapuoli, jolle samanlaiset asiakkaat, samanlainen tilanne, tuotti vain 23 miljardia dollaria marginaalia, ei tässä on 35 ähm, miljardia äh, dollaria eroa ja noin 150 prosenttia eroa. Tämän analyysin äh, tulokset äh, suurimmilta selvitysosapuolilta olivat 2,4-26 kertaa suurimmat kuin to- kahden päivän nettoutuksen osalta riippuen päivästä. Nyt voisi mennä eri talojen marginaaliin, tätä essetkota mukaan äh, asiakasmarginaalin, kuten tiedätte, se pidetään erillään. Tässä tapauksessa kahden päivän nettoutus tuotti enemmän kuin yhden päivän Tätä voitiin odottaakin, sillä nettoutusvaikutusta ei varsinaisesti ole. Me tässä puhumme vain varsinaisesti selvitysosapuolesta tai äm, selvitysyhtiöstä. Me emme puhu asiakasjakaumasta sinänsä. Eli meillä on tämä 41 prosentin ero, johon aikaisemmin viittasin. Tässä yhteydessä tulee muistaa, että äh, näiden selvitysyhtiöiden koko futurimarkkinoilla on paljon pienempi kuin äm, asiakaspositioiden, että tämä tarkoittaa sitä, että äh, selvitysyhtiöiden marginaali on paljon pienempi. Selvitysyhtiöiden marginaali tyypillisesti on 14 prosenttia, mahdollisesti niinkin matala kuin 10 prosenttia. Tämä kaavio 4 osoittaa, mikä todellinen selvitysyhtiön marginaali on käyttäen reaalitietoja jälleen kerran. Äh, me olemme tässä ottaneet 9 äh, miljardia, jos olisimme kasvattaneet sitä neljään, tämä olisi kasvattunut marginaaleja 13 miljardin. Kuitenkin nämä äm, eri yhtiöt ä, kuuluvat eri regiimeihin. Me vaadimme, että tällaiset äh, yhtiöt ä, ovat mukana selvitysyhtiöiden tilissä niin, että ne eivät vaaranna asiakkaiden asemaa tässä. Toinen kaavio osoittaa, mitä tapahtuisi, jos me noudattaisimme eurooppalaisia sääntöjä. Eli mikä on kokonaisselvitysyhtiön marginaalin ero, jos se noudattaisi eurooppalaisia sääntöjä, mikä olisi marginaali kahden päivän realisointiaikana tässä. Voisimme nämä 3,6 miljardia yhden päivän kaudelta ja 5,1 miljardia kahden päivän kaudelta Euroopassa. Ähm, tämä kaavio 5 tekee yhteenvedon eroista eri regiimien alla. Käytte näitä tietoja, joita me olemme analysoineet. Äh, yläkaavio osoittaa, mikä ero on asiakkaan kannalta 58 miljardia verrattuna 23 miljardiin jälleen kerran. Sitten alakaavio osoittaa, Äh, selvitysyhtiöiden marginaalin eron, jos seurasimme eurooppalaisia sääntöjä 3,6 miljardia verrattuna 5,1 miljardiin. Eli tässä puhumme asiakkaan puolelta 35 miljardin dollarin erosta verrattuna siis äh, tähän selvitysyhtiön äh, tilanteeseen, jos seuraisimme siis eurooppalaisia sääntöjä. Euroopan komissio on ollut kuitenkin huolissaan siitä, että selvitysyhtiöiden matala marginaali on riski. Tarkoittaako tämä siis sitä, että matala marginaali olisi saatavilla, jos tällainen yhtiö kaatuisi? Tämä tarkoittaa kyllä sitä, että marginaali on olemassa, mutta suurempi riski kohdistuu asiakasmarginaaliin. Siksi on tärkeää pohtia sitä, mitä tapahtuu, jos yhtiö kaatuu. Jos selvitysyhtiö kaatii, kaatuu, meidän täytyy pohtia, kuinka sen yhtiön asiakkaita voitaisiin suojella ja kuinka me voisimme suojella muita selvitysyhtiöitä ja muita selvitysosapuolia, jotta ne eivät joudu maksamaan tästä tapahtumasta. Tämä kokonaismarginaalin hinta vastaa näihin kysymyksiin. Se tulee nimittäin määritelmään sen, voidaanko kaatuneen selvitysyhtiön asiakkaat siirtää eri selvitysosapuolelle vai jäävätkö ne periaatteessa markkinoille, jos tarkastelette sitä, mitä Liimanin yhteydessä tapahtui. Kysymys oli, voidaanko näitä asiakkaita siirtää, asiakaspositiota siirtää ja vähentää mm, sivuhaittoja. Tässä tulee tarkastella myös muitakin selvitysosapuolia. Me olemme siis sitä mieltä, että jos haluamme tarkastella kokonaisuudessaan tilannetta, voimme hyötyä paljon enemmän siitä, että meillä on ähm, bruttoperintää, kun tässä puh- puuttuisimme suoraan realisointiaikaan. Not, uh, still have the US... No sitten, kun on näitä yhdysvaltalaisia, yhdysvaltalaisia keskusvastapuolia, ja siellä käytetään näitä yhden päivän laskupohjaa. Mutta jos käytetäänkin sitten kahta päivää, niin eikö silloin tulos olisi paras mahdollinen? Eli realisointikausi pohjautuu yleensä tuotteelle ja tuotteen riskiprofiilille. Joidenkin tuotteiden osalta se on yksi päivää, joidenkin toisten osalta kaksi tai pidempiä. Ja swappien osalta on sovittu, että se on viisi päivää. Ja jos velotetaan eri summia riippuen siitä, kenellä tuote on, se luo kannustimia kiertää sääntelyä ja tätä yritetään välttää. Jos on erilaisia kausia, niin silloin on kannustin. Ja tämä on erityisen ongelmallista, jos Eurooppa ja Yhdysvallat käsittelevät näitä tytäryhtiöitä eri tavalla, koska silloin on selkeä kannustin esimerkiksi Yhdysvallan toimijoille kirjata nämä transaktiot eurooppalaisiksi asiakkaiksi. No sitten yrityksen marginaali tietysti on tärkeää konkurssitilanteessa. Ja toinen asia on sitten se, että selvitysyhtiöt ovat mukana maksamassa ja nämä summat vaikuttavat toisiinsa. Alussa totesin, kuinka tärkeää on tarkastella asiaa kokonaisvaltaisesti, marginaali, metodologiaa ja sitten katsoa riskien supistamistoimia. Ja y- meidän täytyy miettiä monia asioita, jotta voidaan arvioida oikeudellisen ja sääntelypuitteiston tuloksia Joissain kohdissa Euroopan säännöt ovat tiukempia ja joissain toisissa taas yhdysvaltalaiset ovat tiukempia. Näistä voimme keskustella. Mutta nyt kyse on siitä, mitä yritämme saada aikaan. Jos yritämme tasapäistää näitä tärkeimpiä eroja, vai yritämmekö keskittyä rahoitusalan vakauteen, silloin meidän pitäisi lähteä tästä asiakasmarginaalista, koska siellä on suuria eroja. Meidän pitäisi seurata tätä asiakastietojen pakollista keräämistä. Tällä tavalla voidaan lisätä asiakassuojaa ja rahoitusalan vakautta. Ja kuten tiedätte, yhden päivän bruttotulokset johtavat seuraamuksen myöskin muilla oikeudenkäyttöalueilla. No sitten yrityksen tileistä, jos haluamme yhdistää näitä eroja, niin meidän pitää poistaa erot tytäryhtiöiden kohtelusta. Ja sitten takuurahastot täytyy myöskin muistaa. Olla tärkeitä konkurssitapauksessa. Ja jos katsotaan, että selvitysosapuolen oma marginaali ei ole riittävä konkurssin tapauksessa, niin sitten sitä tulisi muuttaa. Mutta meidän ei pidä luoda kannustimia sääntöjen kierrolle. Sehän johtuu siitä, että likvidaatiokaudet ovat pituisia. No, tässä nyt oli paljon teknisiä yksityiskohtia, mutta toivottavasti tästä oli apua, jotta Voitte nyt ymmärtää, mitä analyysistä me kävi ilmi ja miten tarkastelemme asioita. Ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin ja voimme puhua siis myöskin johdannaiskysymyksistä tai muista kysymyksistä, joita teillä on mielessänne. Ja kiitoksia, että sain tulla paikalle tänään. Thank you. Kiitos, herra Massad, alustuksestanne. Varsin teknistä tavaraa autettu meitä kyllä paremmin ymmärtämään näitä teknisiä asioita. Totta kai. Ollaanko sitten samaa mieltä, se on eri asia, kuunnellaanpa jäseniä. Minullakin on erinäinen määrä kysymyksiä teille. Pidättekö sitä olennaisena, että asiakasmarginaalia ei voida käyttää yrityksen kirjanpidossa poistoina. Ja kuten totesitte, meidän täytyy katsoa, miten muuttaa tätä loppuosassa ne puhetta tämän otitte esille. Erilainen kohtelu nimenomaan yrityksen kirjanpidossa. Katsotaan sitten, mitä voidaan muuttaa, kun ymmärsin, että eroja on. Ja komissio pitää kovin olennaisena myös sitä, että rahoitusvakaus säilyy, kun komissio on korostanut totta kai yrityksen tilejä, selvitysyhtiön tilejä, ei niinkään asiakkaan tilejä. No ja voi vastata kyllä tähän. Minäpä vastaan. Me uskomme vakaasti, että asiakkaan raha ei pitäisi käyttää selvitysyhtiön menoihin, tappioihin. Me uskomme erotteluun todellakin. Yksi syy siihen, miksi me edellytämmekin että yhteydessä olevien yhtiön olevan selvitysyhtiön tileissä, Goldman Sachs esimerkiksi, niin ei näitä asioita pitää panna asiakkaan kirjauksiin, koska se olisi haitaksi asiakkaalle. Se pitäisi panna Goldman Sachsin selitystyhtiön tileihin. Ja kun esitin jotain muuttamista, no minä en halunnut sitä erottelua muuttaa miksikään. Tämä erilläpitäminen on erittäin tärkeää. Sen sijaan tärkeää on tunnustaa se, että jos on konkurssitilanne selitysyhtiön tileissä, niin se ei pelkästään liity siihen, vaan totta kai asiakkaan tileissäkin on sitten ongelmia. kun ajatellaan, se on paljon alttiimpi ja silloin se kysymyskin on paljon selvempi kun esimerkiksi liiman tai jokin muu menee konkkaan, niin olemme huolestuneet, mitä tapahtuu asiakkaille sitten, kun tällainen konkurssi tapahtuu, niin selvitystyö halua tehdä minkälaisia maksatuksia, kun riippuu riita-asian selvittämisestä ja maksukyvyttömyysmenettelystä ja niin päin pois yleensä asiat panna jäihin. Selvitysyhtiö sitten joutuu itse päättämään, onko sillä oikeutta siirtää tilejä asiakkaille. No se riippuu sitten puolestaan siitä, kuinka paljon marginaalia on. Jokin selvitysyhtiö ei ehkä ota näitä asiakkaiden positioita, jos se marginaali ole. Siksi olen kyllä samaa mieltä, että tässä on syytä olla huolissaan, mitä tapahtuu selvitysyhtiön tileille. Mutta jos konkurssi on käsissä, ne täytyy tunnustaa, että totta kai sitten asiakkaan tilitkin tulevat kyseeseen ja on katsottava, kuinka sieltä löytyy, paljon sieltä löytyy rahaa. Kysytte myös, mitä niin olen tämän muuttamisesti. No en minä oikeastaan halua muuttaa tätä erottelua. Me uskomme todellakin vakaasti siihen, että näitä ei pidä sekoittaa. Minä viittasin siihen, että jos todella olla sitä mieltä, että selvitysyhtiön tilillä oleva raha ei riitä, niin sitten katsotaan siihen sitä sitten takurahastoon koska sinnekin voidaan kirjata rahaa suhteessa pääomaankin, sitä voidaan tarkastella. Ja pitäisi tarkastella niitä yhdessä ja katsoa riittääkö. Mutta täytyy muistaa, mistä summista on kyse. Selvitysyhtiön tileillä oleva raha suhteessa asiakkaan tiliin on aika vähäinen. Ei se nyt ihan mitätön ole, mutta tavallaan yhtälä on asiakkaan tili elefanttina ja sitten selvitysyhtiön tili vähän pienempänä. Meidän täytyy varmistaa, että keskitytään molempiin. Thank you. Kiitos. Totta kai, jos se on pieni, niin miksi sitä ei voida sitten kasvattaa? Miten se niin vaikeaa on? Don't wanna, we don't wanna increase it. Me emme halua kasvattaa sitä vain siksi, että palaamme yhteen päivän kauteen ja niin, että meillä olisi asiankaan tilin kohdalla yhden päivän kausi. Tämä haluaisi nimenomaan sellaisen epäselvän tilanteen, mitä ollaan pelätty. Herra Burkhard Baltz, koordinaattori BPPstä. Dank. Äh. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Masat, kiitoksia, että olette tänään paikalla. No hyvä, että löysitte tienne Brysselin Talous- ja raha-asioiden valiokunnassa tiedämme, kuinka tärkeää transatlanttinen yhteistyö on, erityisesti rahoitusmarkkinoiden sääntelykysymyksissä. Ja jälleen kerran haluaisin puuttua tähän arkaluontoiseen kysymykseen. Siitä varmaan puhutaan vielä usean otteeseen. Eli nämä turvamarginaalit tämän asetuksen puitteissa – Euroopassahan on keskitytty ennen kaikkea rahoitusmarkkinoiden vakauteen. Ja meillähän tämä on keskeinen kysymys. Eli vielä kerran haluaisin kysyä, tämähän on yksi kysymys. Eli eikö ole todennäköisempää, että selvitysyhtiö tekee poikkeuksen sitten oman jäsenensä kohdalla pikemminkin kuin asiakastilin osalta. Tämähän on tärkeä kysymys, johon pitäisi puuttua. Ja sitten toinen kysymys. Tehän jo osittain siihen vastasitte, mutta kuitenkin haluaisin vielä kysyä, olisiko mahdollista palata tähän aiheeseen. tuo korkeampi turvallisuus tai asiakkaille ja että sitä ei voi käyttää siihen, että mahdollisia tappioita sitten siirretään kumppaneiden tileille. Millä tavalla, kun on näistä omista selvitysjäsenistä, jos ei ole tätä korkeampaa turvallisuuden tasoa tai sitten tätä kahden päivän kautta, Eli näissä asioissa on varmaan vielä kysymyksiä, joita tulisi syventää. Kiitos. Um, let me first of all make... No, ensinnäkin haluan nyt varmistaa, että ymmärsin y- kysymyksen oikein, kun kuulokkeet eivät ole aivan alusta lukien päässä. Ensimmäisen kysymyksen ymmärsin niin, että eikö ole suurempi todennäköisyys konkurssiin selvitysyhtiön puolella – toinen kai liittyy siihen, että jos näin on, eikö pitäisi olla sitten korkeampi marginaali sillä puolella. Minä uskon, että jos ajatellaan konkurssin todennäköisyyttä, niin menemme asian niin, että jos selvitysyhtiö menee konkurssiin, ongelmana ei ole pelkästään, että katsotaan selvitysyhtiön tilejä, vaan Täytyy sekä selvitysyhtiön että asiakkaan tilejä syynätä. Ja kun katsotaan niiden kumpaakin kokoa, niin riski koko selvitysyhtiölle ja yksittäisille selvitysjäsenille perustuu siihen lähinnä siitä, onko liittyvästi marginaali asiakkaan tilillä vai ei. Jos ajatellaan eroa 35 miljardia, totesin kasvikkaan puolella, jakaa esimerkiksi yhdellä, yhdeksällä yrityksellä se 4 miljardia per yritys. Jos, jos on puolitoista miljardia jakaa yhdeksällä, niin tajuaa vähän mittasuhteet. Mutta siltikin on syytä kantaa huolta siitä, kuinka paljon marginaalia on selvitysyhtiön tilillä. Se on tärkeä kysymys, mutta Siksi meidän pitäisi nimenomaan tarkastella kaikkia menettelyjä, ettei tule konkursseja selvitysyhtiön kohdalla, jos niin käy. Niin siksi viittasin myös siihen, mitä saadaan takurahastosta. Se on myös osana tässä. Se on tavallaan se pappilan hätävara. Ja sitten totta kai meillä on muitakin keinoja valvoa selvitysyhtiön tilaa, riskejä päivittäin, mitataan altistumista ja niin päin pois. Ja tässä huolenani on, jos sanotaan vain, että jos on yksi päivää siellä, niin sitten kaksi päivää tuolla. Sen sijaan niin voi olla, että siitä tulee huonoa käytöstä. Ihmiset haluavat kirjata liiketoimia asiakkaina, vaikka pitäisi niiden olla selvitysyhtiön tileillä, koska näin aika on lyhyempi ja he hyötyvät siitä. Siksi mielestäni pitää tarkastella niin, että vaikkakin sanotaan, että selvitysyhtiön tileillä ei ehkä markkinoilla riitä, ja jos se ei riitä meidän mielestämme, niin katsotaan sitten, miksi näin on, mitä sillä voidaan tehdä. Ja varmasti sitten taakurahaston merkitystä voidaan myös katsoa. Jos ajatellaan marginaali plus takurahaston osuus, niin kuten varmasti tiedätte, tarkoituksena tässä on nimenomaan, että meillä on riittävästi suojaa tarjolla niin katsotulla kakkostasolla. No miten se sitten onnistuu? Joskus sanoo, että se riittää. Jos on liikaa, niin sitten se haittaa markkinoilla olevaa likviditeettiä. Näin me ajattelemme. Eli jos Mielestämme ongelmia on selvitysyhtiön tilien riittämättömyydessä, niin siihen voi olla muitakin tapoja puuttua sen sijaan, että luodaan tällaista eroa, joka johtaa sitten sääntökeplotteluun. Kiitos SD-ryhmästä, herra, herra Muchas gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tervetuloa. On hienoa, että olette täällä tässä valiokunnassa keskustelemassa muun muassa aiheesta, joka nyt pitää ratkaista. Eli keskustelemme näistä selvitysosapuolten ja sitten asiakkaiden marginaaleista. Yksi asia, joka nyt on opittu kriisin aikana, on se, ettei riitä pelkkä valvonta näiden riskien osalta kunkin taloudellisen toimijan osalta, kun ajatellaan niiden tavallista toimintaa rahoitusmarkkinoilla. Ja nämä riskit, joita ei ole otettu mukaan analyyseihin viime vuosina tieteellisissä tutkimuksissa tai muissa, niin niiden pitää olla kuitenkin keskeisessä roolissa, kun ajatellaan rahoitusmarkkinoiden sääntelyä. Basel kolmonen esimerkiksi pankeille ottaa mukaan lisävalvontatoimia, joiden pohjalta voidaan tarkastella yksittäisiä riskejä liittyen taloudelliseen toimijaan ja myöskin katsotaan, miten tämä vaikuttaa muita vaikutuksia tai riskejä järjestelmän ulkopuolelle. Ja nyt, kun katsotaan näitä sääntelyeroja näissä kysymyksissä Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä, niin tulee sellainen vaikutelma, että Yhdysvaltojen järjestelmä sisältää marginan, marginaalin asiakkaiden osalta, joka on suurempi kuin Euroopassa. Mutta sitten toisinpäin selvitysosapuolten marginaalit ovat hiukan korkeampia näiden tietojen pohjalta, eikä ainoastaan teidän antamien tietojen, vaan myöskin komission ja eurooppalaisten virkamiesten tietojen mukaisesti. Eli todennäköisesti EU:ssa ollaan hiukan varovaisempia näiden systeemisten riskien osalta, koska mitä tulee selvitysosapuolten tileihin, niin siellä on otettu mukaan tämä systeeminen riski ja asiakkaiden tilalla tällaista taas ei ole. Jotta voidaan siis välttää tämä oikeuspaikka, shoppailu, mehän kaikki haluamme sitä välttää, niin täytyy muistaa, että tämä saattaa johtaa siihen, että eurooppalaiset yritykset haluaisi, pyrkivät toimimaan Yhdysvalloissa. Ja miksi te hylkäätte sen vaihtoehdon, että olisi kahden päivän bruttokausi vaihtoehtona, jotta meillä olisi kompromissi tämän Euroopan ja Yhdysvaltojen ehdotuksen välillä. Eli millä tavalla voidaan saada aikaan parempaa systemaattista suojelua. Sehän on riski, joka voitaisiin ratkaista vähän kevyemmällä tavalla. Kiitos. Well, uh, thank you for the question. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Olen samaa mieltä siinä, että meidän päämäärämme pitäisi olla systeemisen riskin keskittyminen. Olemme oppineet kriisistä paljon ja opimme, että liika riski saattaa keräytyä tietylle markkinoille ilman, että havaitsemme sitä että tämä saattaa aiheuttaa valtavia tuhoja. Minä viisi vuotta olen ollut maassa, joka viisi vuotta näistä pyrki pääsemään yli. Joten arvostan tätä kommenttia. Mutta näillä futurimarginaaleilla ei ollut mitään tekemistä kriisin kanssa. Ei näillä marginaaleilla, mistä nyt keskustelemme, ollut mitään tekemistä kriisin kanssa. Riski oli relevantti. Kyseessä olivat nämä täysin säätelemättömät vapaat johdannaiset me olemme molemmat osapuolet pyrkineet puuttumaan niihin, että tämä on erittäin hyvä asia. Kuten sanottua, olemme paljon lähempänä sopimusta johdannaisten osalta ja erimielisyydet ovat hyväksyttävissä. Mielestäni minulle paljon suurempi kysymys systeemisen riskin osalta, kun puhumme johdannaisten marginaaleista, ei lainkaan liity siihen, missä tänään tässä puhutaan. Se liittyy paljon enemmän näihin swap-sopimuksiin. Nämä ovat aina sellaisia markkinoita, jotka eivät lainkaan kulje selvitysyhtiöiden kautta ollenkaan. Me olemme molemmat säätämässä sääntöjä. Tätä ajatellen me haluaisimme paljon pienemmän kynnysarvon tälle säännölle. Me ehdotamme paljon pienempää kynnysarvoa sille, mm, mitä marginaalia haetaan, mutta komissio on hylännyt tämän ehdotuksen. Minä olen sanonut, että olen valmis eh, noudattamaan myöskin tämän realisointiajan suhteen Euroopan ehdotusta, vaikka me pitäisimme jotakin pienempää rajaa parempana. Se tarjoaisi meille parempaa suojelua, mutta kuten tiedätte, meidän täytyy tässä punnita aina säätelyn ö, eh, hintoja niiden hyötyihin. Nämä markkinat ovat äärimmäisen tärkeät, nämä johdannaismarkkinat, kaikenlaiselle liiketoiminnalle sekä teidän että meidän taloudessamme. Jatkuvasti kaupallisten yhtiöiden kanssa, jotka eivät lainkaan liity kriisin syntymiseen, keskustelen näistä asioista. Kyseessä ovat normaalit riskit esimerkiksi viljelystuotteiden osalta, yllys, tuotantojohdanteiden tai esimerkiksi metallituotannon johdannaisten tilanne. He ovat hyvin huolissaan siitä, että se mitä me teemme saattaa vaikuttaa heidän maksamiinsa kuluihin. Meidän täytyy aina pohtia kaiken näiden, kaiken tämän kuluja. Me olemme sitä mieltä, että marginaalimetodologia, mitä me olemme seuranneet, joka on yhden päivän marginaaliin suurin suurimmassa osassa futurisopimuksia johtanut, on sopiva ja jälleen kerran ei kriisin aikanakaan näihin liittynyt mitään ongelmia. Paljon elementtejä on olemassa tässä mallissa, jotka ovat muuttumia. Kysyssä ei ole vain yhden tai kahden päivän mm, aika raja. Me olemme erittäin hyvät komission kanssa, mikä aikaraja voisi olla, minkälaiset riskit ovat, minkiten, kuinka niihin puututaan ja niin edespäin. Uskon, että nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä, joita pitäisi käsitellä. Mutta minun huoleni on se, että me yhtäkkiä näytämme keskittyvän tähän melkoisen pieneen kysymykseen, vaikka paljon suurempia kysymyksiä on olemassa ja niitä pitäisi käsitellä. Äh, jollakin tavalla on todettu, että tämä äm, ero näissä selitysyhtiöiden tileissä kahden ja yhden päivän realisointienkin välillä on jokin suuri ongelma, jota ei voida sietää. Meillä on paljon suurempia ongelmia, joita pitäisi käsitellä mielestäni. Ja toisekseen paljon muitakin menettelyjä poliitikkojen olemassa, jotka vaikuttavat tähän kokonaisregiimiin. Ja kolmannekseen, jos me teemme ne muutokset, joita te vaaditte, me aiheutamme vain lisää äh, säätelyn valikointia, ja sitä minä kuvittelen, että me pyrimme välttämään. Kiitos, pyytäisin, että kaikki noudattaisivat viiden minuutin aikarajaa kussakin kysymysvastaus osiossa. Lyhyempiä kysymyksiä pyydän siis, niin että vastauskin mahtuu viiden minuutin sisällä. Sitten Stanislav Huzov ECRstä. Dziękuję Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin Case Windburnin puolesta esittää pahoittelut. Hän ei valitettavasti tänne päässyt minä haluaisin kysyä yllättävästi vastaavuudesta, kun siinä nyt on ollut vähän vaikeuksia CFTCn ja komission kesken, että löytyy johdannaislainsäädännössä jonkinlaista vastaavuutta. Vaikuttaa siihen, että kun turvaudutaan kansainvälisiin standardeihin, että voitaisiin saada aika hyvä lopputulos, johtaisi vähempään kitkaan eri alueiden kesken. Me olemme tästä saaneet lausuntoja asiantuntijoilta. Siinä on todettu esimerkiksi, että tämä ei sido välttämättä kaikkia tahoja, kun sääntöjä luodaan. Toisin sanoen kysyisinkin seuraavaa. Voisitteko ajatella CRTCssä sitä, että meillä olisi kansainvälisellä tasolla tarkempia sääntöjä – marginaalistandardeissa esimerkiksi tai keskusvastapuolten stressitesteissä tai selvitysasioissa ongelmatapauksissa. Ehkä se olisi vähän avoimempaa ja selkeämpää. Kun ajatellaan eli toimivaltoja, niin ne eivätkö verot jäisivät pienemmiksi ja sitten voitaisiin aloittaa kunnon keskustelut vastaavuudesta niin, että erot jäisivät aika pieniksi. Thank you for the question. Kiitos kysymyksestä. No ensin, mitä tulee scc jonka mainitsitte, niin että nyt nähdään vähän tiettyä taustaa vasten. Se, että sitä pyydettiin ja tuimme sitä, liittyi meidän sääntely- ja lainsäädäntövastuusemme. Me olemme komissioiden puheenjohtajia. Komissio voi toimia vain äänestäjän. Ja siksi on kyse vain siitä, että vaikka me kyllä osallistumme, ei niin emme voi ruveta sitomaan komissioiden käsiä, vaan asia täytyy palauttaa heille. Mitä tulee itse sisältöön sitten? Minä tuen muutostyötä, joka on vireillä eri yhteyksissä ajatella selvityskeinoja tai muuta. Elämme kuitenkin edelleen maailmassa, joissa kansallisvaltiot jylläävät tai niiden yhteenliittymät. Teidän ja meidän täytyy hyväksyä lakeja, täytäntöpanosäädöksiä säädöksiä Kansainväliset prosessit ovat kovin hyödyllisiä myös standardeja laadittaessa. Marginaalien kohdalla on tehty jossakin muissakin. PFMI esimerkkinä tästä. Pitäisikö mennä vielä yksityiskohtiin enemmän? Minä uskon, että siinä riittäisi kyllä haastetta, että marginaaleissakin odottaisin avaamaan asiat uudelleen, mutta tuen kyllä sitä työtä, joita muita, muilla aloilla tehdään. Kyllä tässä kahdenkeskeisesti puheenaiheita riittää, kyllä se liittyy vain tämän asian luonteeseenkin. Thank you. Kiitos. Koora van Houten. Thank you, Mr. Chair. Well, uh, Chairman Massa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että olette nyt tullut tänne keskustelemaan tänään maailmassa, missä rahoitusmarkkinat ovat enemmän sitoutuneita toisiinsa. Ja on tärkeää, että myöskin maat ja oikeuskäyttövalueet varmistavat, että meillä on tehokasta lainsäädäntöä ja että eroja yritetään supistaa oikealla tavalla. Ja meillähän on, itse olen esittelijänä benchmarkien osalta, ja EUn ulkopuolisten toimijoiden tilanne on ollut huolenaihe meille. Heti tässä lainsäädäntöprosessin alussa olemme olleet yhteistyössä eri maiden, esimerkiksi Singaporen, Japanin, ja Indonesian, Etelä-Afrikan, Intian kanssa. Olemme käyneet vuoropuhelua myöskin Yhdysvaltojen kanssa. Ja siellä on todettu, että tämä kolmannen maan järjestelmä on ongelmallinen. Nämä benchmarksit, jotka ovat muualta maailmasta ovat eurooppalaisten kuluttajien käytössä päivittäin ja kun on EUn ulkopuoliset benchmarkit, niin olen aina keskittynyt kolmeen asiaan. Ensinnäkin meillä on velvollisuus varmistaa, että me käytämme tapoja, jotka ovat vankkoja, eivätkä helposti manipuloitavissa tai väärinkäytettävissä. Meidän täytyy varmistaa, että kolmansien maiden benchmarkit voivat olla edelleen pankkien, investointien, yritysten ja kuluttajien käytössä EU:ssa ja kolmanneksi meidän täytyy luoda yhtäläiset kilpailumahdollisuudet EUn benchmark-tuottajille ja EUn ulkopuolisille toimijoille. Yhdysvallat on kritisoinut alkuperäistä komission ehdotusta ja olette tehnyt hyvin selväksi, että CFTC tai muut eivät omaa mandaattia säädelläkseen näitä benchmark-hallinnoitsijoita, mutta te myöskin totesitte, että EUn pitäisi katsoa, että Yhdysvaltojen järjestelmä on samanarvoinen kuin Euroopan, koska CFTC jo hallinnoi epäsuorasti benchmarkkeja, koska sillä on valvontaa kaupankäyttipaikkojen osalta. Eli kysyisin, voitteko kertoa esimerkkejä siitä, miten CFTC käyttää valtuuksiaan esimerkiksi välineiden poistamisesta listalta, koska sen hintaan liittyy kysymyksiä. Ja lisäksi katsoko CHTC, että kaupankäyntipaikoilla pitää varmistaa, että benchmarks noudattavat ajoskoperiaatteita ja voisi käyttääkö se valtuuksiaan varmistaakseen ajosko-sääntöjen noudattamisen. Ja sitten keskusvastapuolista. Toivottavasti olette samaa mieltä siitä, että tämä ei saa johtaa jonkinlaiseen kädenvääntöön komission ja Yhdysvaltojen välillä sen suhteen, kenellä on tiukin järjestelmä tai mikä säännöstö on paras. Kollegot ovat tästä puhuneet. Tähän liittyy korkeita riskejä ja selvitysyhtiöt ovat hyvin tärkeitä järjestelmälle. Eli ECRn kysymys oli tämän suuntainen myöskin, eli katsotteko, että olisi mahdollista luoda yhteisiä standardeja kansainvälisesti, olisiko se vaihtoehto ehkä ajoskon tai muun tahon kautta? For the question. Ah. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Tapa, jolla me olemme käsitelleet benchmark-kysymystä Me olemme ähm, futurien johdannaismarkkinoilla äh, käsitelleet äh, tilannetta niin, että nämä benchmarkit äh, pitää asettaa meidän arvioitavaksemme ja kun me arvioimme niitä, arvioimme sitä, ovatko ne hyväksyttävät ja onko niissä väärinkäytösten riskejä. En nyt yhtäkkiä muista Ähm, historiallisia esimerkkejä. Tiedän, että bitcoinin osalta meillä oli hiljattain tämän tyyppinen huoli. Me olemme myöskin ryhtyneet toimiin, jotta voisimme parantaa jopa olemassa olevia sopimuksia, kun ne eivät ole toimineet hyvin, kuten esimerkiksi Vienna-sopimukset muutama vuosi sitten. Mutta ei vain tämä sopimusten arviointiprosessi tule kysymykseen, vaan myöskin seurantaprosentti. Me aloitimme tämän koko Libor tapauksemme toimme vuonna 2012 ensimmäisen tapauksen julki ja monia sen jälkeen. Ja yhteydessä myös, myöskin äh, FCI Yhdysvalloissa ja Deutsche Bankin liittyen pari viikkoa sitten tuolloinhan koitui pari miljardia sanktioita. Tämän lisäksi meillä on myöskin sanktioita ja vaatimuksia liittyen siihen, kuinka toimijat ovat olleet mukana Libor prosessin tapahtumissa. Jos tarkastelette niitä sanktioita, joita me olemme antaneet, ne ovat melko lailla IOSKON periaatteiden mukaisia. Me emme virallisesti tunnusta benchmarkkeja, meillä ei ole sellaista valtuutta, kuten tiedätte, joten muodollisesti me emme voi ää, ähm, määritellä IOSKON periaatteita laiksi, mutta me seuraamme hyvin vastaavia standardeja toimeenpano toimissamme. Esimerkiksi Libor tai mm, ulkomaan vaihto benchmarkien osalta. Tulevaisuudessakin toimimme näin, eli meidän arvioprosessimme perustuu niille ja myöskin meidän toimeenpanoprosessimme. Niiden kautta saamme tuloksia Kuten tiedätte, olimme hyvin suuresti mukana, kun joskon uusia sääntöjä laadittiin, olimme kanssa laatia tai hyvin suuresti mukana tässä työssä. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa toimijat eivät ole vain ottaneet öljymarkkinoilla ioskon periaatteita käyttöön, vaan niitä on ulotettu myöskin muille aloille. Järjestelmä on erilainen, kuten tiedätte, meillä ei ole virallista ähm, viranomaisvalvontaa benchmarkien osalta, mutta ne huolestuttavat meitä yhtä lailla kuin teitäkin, ja me teemme kaiken, joka vallassamme on, jotta voisimme taata sen, että benchmarkit ovat äh, äm, oikealla tavalla hoidetut, eikä niissä ilmene manipulaatioita. Toivottavasti tämä vastasi kysymykseenne. Now for the good. Kiitos. Guesta Fabio Masi. Thank you. Kiitos, herra Massad, uhramastanne ajasta meille. Ensinnä sivuaisin positiorajoja, raaka-ainemarkkinoita. Teillä on sääntöjä, siihen liittyen ja raportoinnistakin, mutta nyt se on jäissä tuomioistuin päätöksen vuoksi, koska hallituksella ei mukaan ole selvästi antanut näyttöä, että se on tarpeen keinottelun esteisemiseksi. Minun tietekseni CFTC työstää sääntöjen muuttamista tämän vuoden loppuun mennessä. Ehkä tästä voidaan ottaa vaarin, miten meidän pitäisi muotoilla omat sääntömme – että ei tehdä samoja virheitä. Mutta kysyisin kuitenkin, mikä on teidän näkemyksenne tästä valitettavasta kehityskulusta, kun ajatellaan positiorajojen raportointia 30 kaupankävijää jossain kauppapaikalla, sitten keskusvastapuolista, kun puhutaan jo pankkien johdannais alttiudesta, niin jos ajatellaan bruttoaltistumista, ei vaan nettoa pitää tarkastella OECD ja muut säätyelimet sanoisivat, että bruttoaltistuminen on parempi kuvaus pilvistä riskeistä. Olisiko niin, että keskusvastapuolien kohdalla teidän mielestänne etuna? No te puhuitte brutto- ja nettomenetelmistä jotain, jos ajatellaan bruttomenetelmää. Saatakin se piilevistä riksestä parempi kuvaa, kun ajatellaan keskusvastapuolia. Kolmanneksi, jos puheenjohtaja ja aikaoin antaa myöden, niin hiljattain tuli esille tapaus, että yhdistyneen kuningaskunnan korkeataajuus kaupankävijä jäi kiinni. Haluaisin tästä vilkkaasta kaupankäynnistä epäily, niin Voiko yksi kaupankäyjä vaikuttaa markkinoihin, että jokin voi mennä pieleen? Okei. Okay. Kiitos. Eli mitä tulee näihin positiorajoihin, kyllä me olemme muuttamassa sääntöjämme. Tuomioistuin otti kantaa sääntöön, jota esitettiin pari vuotta sitten kolme vuotta sitten ehkä. Se liittyy hyvin teknisiin menettelyihin ja ei niinkään lakisääteisiin vaatimuksiin tai kongressin antamaan tehtävään asettaa positiorajoja. Me esitimme muutosta. Olemme nyt kuulolla. Ehkä saamme jotain aikaan, ehkä loppuvuoteen mennessä. Mitä tulee sitten muihin rajoihin, enpä ole asiantuntija näissä, eli en voi kommentoida sitä, mutta toivottavasti voimme täälläkin tätä vähän koordinoida. Haasetta siinä varmaan riittää, mutta ehkä kannattaa yrittää. Johdannaisista, brutto vastaan netto, no muutama asia siitä. Kun puhutaan keskusvastapuolista, niin puhutaan marginaalipolitiikasta. Minä totesin, että bruttokirjaus antaa parempaa suojaa. No, kun pankit valittelevat, että ovat alttiita, niin ehkä he ymmärsivät väärin kysymyksen, usein sanovat, että ei ole oikein katsoa pelkästään nimellissummia tai kokonaisyksikköjä. Minä uskon, että tähän vastaus lähinnä on se, että nyt me olemme keräämme se tietoja markkinoilta, että ymmärrämme paremmin. 2008 ei oikein ymmärretty. Emme tienneet AIGn altistumisesta esimerkiksi. Sehän johti lähes taantumaan, lamaan. Ja siksi täytyy katsoa altistumista monin tavoin, nettoaltistumista, mutta myös eri suhteita jos ajatellaan yhden ison laitoksen altistumista suhteessa johonkin toiseen suureen ja tätä altistumisen verkottumista, tai ajatellaan erityyppisiä tuotteita, me uskomme, että swap-sopimukset ovat ehkä vähemmän mielenkiintoisia kuin luottosopimukset. Eli kerättävää tietoa, jota voimme eritellä altistumista eri näkökulmista. Ja Kyllä tässä on hyvää työtä vireillä. Mitä tulee viimeiseen kysymykseen tähän tuoreen tapaukseen? Me olemme kiitollisia yhteistyöstä FCAn ja Jari kanssa. Me olemme ryhtyneet tätä kaupankäviä vastaan sekä riita-asiassa toimiin että myös rikosoikeudellisesti. Emme nyt väitä, että hän romahduksen sai aikaan mutta uskomme kuitenkin vakavasti, että hänen keinotteleva kaupankäyntinsä auttoi tiettyjen markkinaolosuhteiden luomista. Ja se johti sitten tähän romahdukseen. Se, että vain yhdellä tuotteella käytiin kauppaa. Tietyn tyyppisiä futuureja siis käytettiin kaupankäynnissä. Hänellä oli automatisoitu strategia, joka periaatteessa johti epätasapainoon. Hän perutti paljon ostomääräyksiä, että hän sai hinnan tulemaan alas. Tämä Samalama rohmahdus johtuu useista tekijöistä, ei pelkästään hänen toimistaan. Ja mitä tulee HFG ja muuhun kaupankäyntiin, me olemme tarkastelemassa sitä monesta näkökulmasta. Me olemme ryhtyneet toimiin monin tavoin sitten salamaromahdukseen, mutta kyllä mietimme muitakin keinoja puuttua tällaiseen riskimarkkinoilla. Thank you and now for the... Kiitoksia. Sitten vihreät. Thank you very much, Chair, and thank you. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia, että olette vastaamassa kysymyksiimme. Kysyisin vähän samanlaisen kysymyksen kuin muen kollega ja ECR-kollega. on hyvin tekninen kysymys, eli toivottavasti tässä kysymyksessä on järkeä. Eli nämä rajat, ette puhuneet siitä, mitä on ehdotettu, mutta mitä mieltä olette 40 prosentin rajasta, koska vihreinä olemme huolissamme siitä, että tämä on liian korkea, jotta voidaan välttää markkinavääristymiä. Kolme toimijaahan voisi silloin hallita markkinoida rajoja rikkomatta. Mutta sitten haluaisin kuulla, mitä mieltä te olette tästä johdannaiskaupasta, joka pohjautuu peruspyrkkeisiin, erityisesti elintarvikkeisiin. Teillähän on ollut tästä paljon kokemusta ja kansalaisille on aika huolestuttava ajatella ihmisiä, jotka spekuloivat perushyödykkeillä, kuten elintarvikkeilla. Ja tietysti täytyy auttaa viljelijöitä esimerkiksi, jotta voidaan torjua vähän hintojen heilahteluita ja markkinoiden vaihteluita, mutta mikä on teidän kantanne siihen, että elintarvikkeet ja perushyödykkeet ovat tällaisessa käytössä? ja millä tavalla näillä hyödykkeillä käytävä kauppa voisi olla sosiaalisesti hyödyllistä eikä pelkästään spekuloivaa? Niin hyvä kysymys, kiitoksia. No, minä ajattelen tämän asian niin, että tämä liittyy näihin position limitseihin. Eli nämä positiorajat yritämme välttää yletöntä spekulaatiota. Ja mihin raja vedetään, se on haasteellista, mutta spekulaatiolle kuitenkin on tilaa. Ja viljelijä, joka yrittää turvata maisen hintaa, jonkun täytyy olla toisella puolella, toisena sopimusosapuolena. Ja nämä toiset osapuolet yleensä ovat spekuloijia, koska heillä ei ole suoraa fyysistä intressiä maataloustuotteeseen. Ja jos näitä toisia osapuolia ei ole, niin sitten tämähän on sosiaalisesti hyödyllistä ja viljelijä pystyy sitten suojaamaan nämä maissin ja muun muiden tuotteiden hinnat. Nämä positiorajat tähtävät siihen, että vältetään yletön spekulaatio, joka voi vaikuttaa kyseisen hyödykkeen saatavuuteen. Ja sitten tämä 40 prosentin raja Sehän on korkeampi kuin mitä ehdotimme, mutta on paljon elementtejä näissä säännöissä. Ja meillähän on ihmisiä tiimissä, jotka tuntevat paremmin sen, mitä tässä nyt käsitellään, mutta täytyy myöntää, että en ole asiantuntija. Tänään haluaisin vain sanoa, että täytyy katsoa tätä rajaa eri kuukausia, täytyy katsoa näitä poikkeuksia rajoihin. Täytyy katsoa, mille nämä tarjonta lukemat pohjautuvat. Ja tässä on paljon tekijöitä, jotka määrittelevät sen, mihin raja vedetään. Me suhtaudumme näihin asioihin vakavasti. Maataloudessahan tämä CFTC-komitea aloitti työnsä. Ja me keskitymme hyvin paljon vielä maatalouteen ja haluamme varmistaa, että viljelijät maissamme ja joskus se tarkoittaa suuria yrityksiä, mutta siitä huolimatta täytyy varmistaa, että elintarvikkeiden tuottajat pystyvät tehokkaasti käyttämään näitä markkinoita. Ja minähän aina puhun markkinoiden kaupallisista käyttäjistä. Ei kyse ole mikään rahoitusinstituutioiden leikkikentästä, jolla harrastetaan manipulointia. Tämä on meille haaste, kun laadimme näitä sääntöjä. Very much now for the EFTD, Mark... EFTD Marco Valle. Presidente, ringrazio. No, kiitos puheenjohtaja, kiitoksia kovasti herra Massar, että olette täällä paikalla ja toimititte meillä hyvin teknisen yksityiskohtaisen, mutta kiintoisan alustuksen. Olen tyytyväinen, että yhteistyöengessä tässä edetään, koska me ymmärrämme järjestelmän riskin merkityksen että meidän täytyy pyrkiä sitä purkamaan mahdollisimman pitkälle. On erittäin tärkeää, että meillä on kokonaisvaltainen lähestymistä mahdollisimman pitkälle se, että tätä säännellään tavalla tai toisella. Mitä tulee saa vastaavuuteen Yhdysvaltojen kanssa, meillä on vahvat epäilymme, joita muut ovat ottaneet esille muissakin kysymyksiä, kun ajatellaan, miten punnitaan sääntelyä eri tavoin. Totta kai on Euroopan sääntelyn puolesta ja sitten myös Yhdysvaltain sääntelyn puolesta. Kriti- kritiikkiä on esitetty monella tapaa että jos tulee ehkä jonkinlainen sopimus ja alaspäin sääntöjä tuodaan verrattuna siihen, mitä Euroopassa nyt säännellään. Totta kai meidän mielestämme olisi hyvä saada lisää läpinäkyvyyttä näihin välineisiin, että vältytään keinottelulta raaka-aineissa ja valtion joukkovelkakirjalainoissa, kuten on nähty Italiassakin tapauksia. Niitäkin joudutaan selittelemään, mutta mahdollisesti swaf sopimuksissa on pyritty niitä vähän valvomaan ja sitten huomataankin, että joudutaan enemmän maksamaan kuin mitä ne olivat arvoisia ja sitten korot tulivat alas eri jäsenvaltioissa. Minä esittäisin kysymyksen teille, kun moni on muuta ottanut täällä jo esille. Mitä te olette siitä mieltä, että tulisi eurooppalainen julkinen elin, joka valvoisi, kuten on CCE Yhdysvalloissa, eli valuuttavalvonta elin, joka aina katsoo suurten amerikkalaisten pankkien johdannaisten altistumista. Meillä ei vielä sellaista ole täällä pankkien kohdalla, jos ajatellaan eurooppalaisia suuria pankkeja. Ja eivät, ja meillä sanotaan, että 50 miljardia tai 80 miljardia, aika iso haarukka. Siinä on 30 miljardia välissä, eikä se ole ihan mikään pikkurahaa. Olisi hyvä olla täsmällinen tässä. Um, Well, I, I agree we need more precision. Olen samaa mieltä, että enemmän täsmällisyyttä ja ymmärrystä tarvitaan tässä asiassa, mutta paljon työtä on käynnissä tämän päämäärän tavoittamiseksi. Nyt ei ole minun roolini kommentoida sitä, minkälaisia toimielimiä Euroopassa pitäisi olla tämän asian käsittelyyn, mutta me olemme kaikki sitoutuneita, me ja muut siihen, että pyrimme rakentamaan tällaisen tietoraportointijärjestelmän johdannaisia koskien. Tämähän on suuri haaste. Me olemme hyväksyneet lainsäädäntöä ja tekin olette laitaneet lakeja. Ja tässä on vaihdannaisiin riittyviä vaatimuksia hyvin paljon. Me suoraan sanottuna tässä olemme rakentamassa jotakin, mikä tulee tulevaisuudessa. Me ollaan paljon parempaa, yksityiskohtaisempaa, ja tarjoamaan enemmän tietoa kuin se, mitä CCD tällä hetkellä tarjoaa. Paljon työtä on käynnissä harmonisoinnin alalla. Puhumme paljon harmonisoimisesta ja uskoakseni olemme edistyneet paljon äh, vaihdannaisraportoinnin osalta. Tämä on suuri haaste. Meillä on IOSKON alainen ähm, kansainvälinen työryhmä, joka tapasi tällä äh, viikolla ja EKP ja muut ovat eh, kanssa johtajina tässä työssä. Kun tätä järjestelmää rakennetaan, me tulemme saamaan tulevaisuudessa paljon enemmän tietoja näiltä markkinoilta, parempaa tietoa, jotta voimme tunnistaa riskit. Meillä on tiettyjä haasteita. Rajat ylittävän tiedonvaihdon osalta meidän täytyy kestellä niitäkin. Myöskin standardien harmonisointi aiheuttaa haasteita, mutta uskoakseni hyvää työtä on käynnissä. Tämän lisäksi tarvitseeko Eurooppa jotakin muuta se on teidän harkintanne varassa. Sen kiitos. Ymmärtääkseni teillä vielä jokunen minuutti. Ehkä voidaan ottaa kysymyksiä kun niitä näyttää riittävän. Barbara Kappel sitoutumista. Minuutti puolitoista, mutta ei ainakaan kahta. Kiitoksia ja kiitoksia Vasat näistä mielenkiintoisista tiedoista, jotka liittyvät tähän CCPn yhdenvertaisuuden komission ehdotuksia, ja toivottavasti tähän löydetään tyydyttävä ratkaisu. Sitten yleisempi kysymys, joka liittyy johdannaisiin ja rahoitusmarkkinoiden vakauteen. G20-kokouksessa puhuttiin perusperiaatteista, johdannaistuotteiden markkinoista, eli siellä haluttiin säännelty kaupankäyntipaikka ja sitten on kahdenvälisiä swap-sopimuksia ja että ne pitää kirjata rekisteriin. No me halusimme saada vakautta rahoitusmarkkinoille ja halusimme välttää kuitenkin protektionismia. Ja teidän järjestö oli yksi ensimmäisenä, joka halusi vapauttaa nämä mandaatit ja vaati, että swap kaupat pitää käydä selvitysyhtiöissä, jotta voidaan välttää ongelmia ja lisätä avoimuutta ja torjua väärinkäytöksiä. EU:ssa ja Yhdysvalloissa on suurimmat johdos, johdannaismarkkinat. Niillä on sitten Euroopan puolella vastineen 15 eri kategoriaa, ja tämä on hyvin hankalaa, kun sovelletaan näitä sääntöjä rajat ylittävällä tavalla. Millä tavalla EUn sääntely OTC ja CCPn osalta Mifidissä, miten se johtaa sitten protektionismin, swapsien ja futurien välillä, mitä se voidaan välttää. Ja sitten vielä, miten vahvoja ovat nämä 15 kategoriaa ja tavoitteet Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja miten ne ovat verrannollisia toimia toisiinsa ja miten toimitaan Yhdysvalloissa ja Euroopassa ja mitä eroja on Dodd-Frankin ja Mifidin välillä ja mitä se tarkoittaa Euroopalle johdannaiskaupan osalta. Questions. Thank you, Brian Hayes. Kiitoksia seuraavaksi Brian Hayes. Very, very briefly, Aivan lyhyt kysymys puheenjohtaja. Ymmärrän, että aika loppuu. Äh, herra Masarilla teille tämän tervetullut. Tänne oli mielenkiintoista kuulla äh, näistä positioista ja johdannaisista teidän kantanne. Mehän nyt MIFIDin myötä käsittelemme tätä asiaa ja me pyrimme tehokkaasti toteuttamaan ja toimeenpanemaan laadittua lainsäädäntöä. Minulla olisi vain yksi kysymys. Olisiko perusteltua sanoa, että Yhdysvalloissa te olette johdossa, kun kansainvälisiä standardeja määritellään, te olette tällaisen koko maailman kat- tällaista koko maailmaa kattavaa asetusta vastaan niin kutsutusti, vaikka olen päässyt vielä pitkälle vuodesta 2008 lähtien meillähän oli tämä liittovaltion reservi. Meidän piti luoda CRD4 ja paljon muita elementtejä. Olisiko perusteltua sanoa, että me hyväksymme standardit ja sitten jokaisen oikeudenkäyntialueen tar- tehtävänä on sitten saada nämä standardit toimimaan. Ja riittääkö tämä teidän mielestänne ottaen huomioon eh, sen, mikä tässä on kyseessä? We are, we are... Niin. And very quick. Pari kysymystä vielä. Fernandes ihan nopeasti. Ja sitten ja sitten saatte puheenvuoron. Muy rapidamente, Niin, ihan lyhyesti. Tämä nyt ei liity tähän aiheeseen, mutta haluaisin kysyä siitä, että otetaan mukaan rahoituspalvelut TTIP-neuvotteluihin, eli Yhdysvaltojen ja Euroopan välisen vapakauppasopimuksen, mitä mieltä olette. Ja sitten tämä sopimus, mehän täällä parlamentissa yritämme selittää, mitä hyvää tässä sopimuksessa on. Ja tämä alahan on hyvin monimutkainen, että tunnette sen hyvin. Teillä on kokemusta ammattiyhdistyksistä. Kiitoksia. Ja sitten viimeisen sanan saa Patrick Thurston sanoa komissiosta. Thank you, uh, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Massad ja hänen henkilöstönsä puheenjohtaja, lainsäätäjät, neuvostojen parlamentti antoi komissiolle tehtäväksi hyväksyä vastavuussääntöjä tai sitten ei kolmansien maiden kanssa. Te halusitte meidän varmistamaan, että päätökset noudattavat kahta vaatimusta. Selvä ero meidän sääntöihimme ja olen herra Vasinka samaa mieltä, että olemme päässeet hyvin eteenpäin rakentavassa hengessä Halusitte meidän varmistamaan myös, että kolmansien maiden säännöt vastaavat meidän sääntöjämme. Ei siinä ole mitään uutta. 2013 komissio kirjoitti myös Yhdysvaltasääntöjä, se on CFT sen verkkosivullakin ja siellä rekisteristäkin on tieto siitä, että me olemme marginaalista huolissamme. Ja, ja se on takuu myös toisella nimellä. Miksi sitten hyväksytti kansallisia sääntöjä, mutta oli yksi alue, missä ei päästy yksimielisyyteen, marginaalit – huolimatta Euroopan unionin jäsenvaltioiden vaatimuksista yhdenmukaistaa, niin pari jäsenvaltiota eivät suostuneet. Siksi tällainen ongelma on olemassa. Mikä tilanne on? Jos hyväksymme vastaavuuspäätöksen, niin keskusvastapuolet Yhdysvalt haluavat Yhdysvaltain, unionista haluavat Yhdysvaltain markkinoille ja jouduttavat noudattamaan markkinoillin sääntöjä. Siinä ei ole mitään eroa näiltä osin ja eivätkä meidän puolemme, meidän keskusvastapuolemme noudattavat CFTCn sääntöjä ja sitten myös Euroopan sääntöjä sen päälle, jotta päästään Yhdysvalta markkinoille siis. Nyt on kyse siitä, pitäisikö meidän sallia amerikkalaisten keskusvastapuolten tulla meidän markkinoille, vaikka ei ole vastaavuutta, niin että he voivat sitten hyödyntää marginaalisääntöjään. No siitähän nyt kenkä puristaa. Herra Fernandes, Valts ja muutkin esittävät hyvät syyt. Euroopassa ja neuvosto ovat keskittyneet ennen kaikkea rahoitusvakauteen. Keskusvastapuolet, marginaalit, kollateraalit, suhteessa selitystyn liittyy siihen, että on kyse JB Morganista, Barclaysta, Sokjenista, Deutsche Bankista, Goldman Sachsista ja suurista tekijöistä. Siksi haluamme siellä takuista. Se on rahoitusvakautta se, CFTC keskittyy vähän eri asioihin. Ennen kaikkea suojelevat asiakkaitaan. He haluavat, että siellä marginaalia on ja näin suojaa saadaan asiakkaille. Siitä on kyse. Yhdysvalloissa asiakkailla on enemmän marginaalia, mutta korkeammat standardit kuitenkin, kuten herra Massa Tim on varmaan samaa mieltä minun kanssani, niin siis korkeammat määräykset meillä täällä Euroopassa. Eli miten tämä sitten ratkaistaan? Me emme noudata niitä esityksiä, että pitäisi vain hyväksyä korkeampi marginaali asiakkaiden puolella Yhdysvalloissa ja sitten vähemmän täällä Euroopassa, koska ei tätä takuuta voidaan noin vain muut vaihtaa. Vielä huonompi on se, että jos joku iso tuttu pankki menee konkurssiin ja sitten siinä menee keskusjohtopuoli mukana ja koko rahoitusjärjestelmä talouskin vielä perässä, vai onko hyviä sääntöjä asiakkaiden suojaksi. Silloin kun katastrofi tapahtuu, parlamentti ja neuvosto tekivät valinnan, meidän täytyy keskittyä liittyä johonkin ja nimenomaan vahvan suojaan keskusvastapuolille, kun on vastapuolena sitten suuret pankit. Sääntelyjen missikisa tietenkin siitä, kummat säännöt ovat paremmat. Jo katsotaan, mitä markkinat sitten sanovat. He sanovat, että jos sovitaan vastaavuudesta eikä markkina ratkaista, niin Euroopan keskustapuoli voi sitten sanoa, että sitten meneekin Yhdysvaltoihin. Ja se on sääntelykeplottelu, kun ei enää voi kilpailla täällä. Oli sitten missä kilpailu mikä tahansa, niin tähän tarvitaan nopeita ratkaisuja, mitä pikimmiten. Eli miten edetä tässä? Brutto versus netto, se on tekniikkaa, ja olemme jo miettineet kuitenkin tätä bruttopuoltakin. Edelleen rakentavassa hengessä vaihdettaisiin tietoa, ja Tim ja hänen kollegansa teemmekin näin. Me vetoamme CFTC, että tekisivät meidän kanssamme työtä, jotta voimme yhdenmukaistaa marginaalistandardeja ioskossa esimerkiksi, jos me, me epäonnistumme siinä pari vuotta sitten, mutta markkinat halajavat selve, selvyyttä, emme voi jatkuvasti näitä sääntöjä käyttää, joita nyt on käytössä. Tarvitaan lyhyellä aikavälillä ratkaisuja. Me toivottavasti komission jäsen Hill ja Massan huomenna sen hoitavat. Kiitos. Kiitoksia, herra Massad. All right. Well, let me uh, try to go in order. On... Uh, Yritän nyt vasta järjestyksessä tähän kauppakysymykseen. Vastauksena tämä uskoakseni on seuraava palanen, jonka parissa täytyy alkaa tehdä aktiivisemmin töitä. Meidän täytyy tarkastella kauppasääntöjen harmonisoimista. Yhä edelleen tämä on hyvin tärkeää. Kaiken kaikkiaan sanoisin, että sen sijaan, että menisimme näihin teknisiin yksityiskohtiin, kun aikaa ei enää ole jäljellä, sanoisin pari asiaa. Kongressi on vaatinut, että me vuoden sisällä toimeenpanemme sääntömme, siksi me etenemme nyt nopeasti. Tämä on luonnollisesti vaikeaa, kun markkinat ovat globaalit ja niitä ei ole mikään maa oikeastaan säädellyt menneisyydessä. Yhden maan on vaikea kauppapuitteistoa pakottaa läpi ennen kuin muut maat ovat näin tehneet. Tämä aiheuttaa ongelmia. Me odotamme, että Euroopan maat tulevat mukaan ja tällä välin pyrimme harmonisoimaan toimintaa. Haluaisin sanoa harmonisointikysymyksiin yleisesti ottaen vastauksena, että olemme tehneet mielestäni paljon jo harmonisoinnin alalla. Teollisuuden edustajat kääntyvät puoleemme ja sanovat, että säännöt eivät ole harmoniset. Ne eivät ole harmoniset, mutta tämähän johtuu siitä, että sääntöjä ennen ei ollut lainkaan. Ja tuolloin teollisuuden edustajilla ei ollut mitään huolia. Markkinat ovat suuret, me harmonisoimme mahdollisimman paljon sääntöjä, mutta eroja on. Erojahan on kaikenlaisilla eh, alueilla ja teollisuus on tottunut siihen. Minä olen ollut, eh, toiminut eh, osake asianajaja ja eihän osakkeita voida kaupata samalla tavalla Japanissa ja Yhdysvalloissa. Me pyrimme harmonisoimaan tilannetta mahdollisimman paljon, mutta meidän täytyy unohtaa se ajatus, että täydellinen yhtäpitävyys luotaisiin. Tämä on hieno päämäärä, mutta se on vaikea kyllä tavoittaa. ja toinen kysymys, kyllä perusperiaate meidän maassamme on se, että meillä on omat kansalliset lakimme me uskomme vahvasti IASKO-prosessiin, me tuemme muita kansainvälisen vuoropuhelun ja yhteistyön foorumeita, FSBtä, vaikka me emme ole siinä ähm, jäsenenä. On hienoa, että se on olemassa. Kyllä, todellakin standardit, jotka näistä kansainvälisistä prosesseista äh, syntyvät, äh, ovat olemassa, mutta me sitten kansakuntana päätämme, että otammeko me käyttöön ne vai emme. Me emme vielä ole sellainen maailma, jossa me olisi yksi säätelyviranomainen. Meidän täytyy tehdä olemassa olevissa olosuhteissa parhaamme. Tämä TEPT-kysymys, tämä on täysin minun alani ulkopuolelta. Meillä on muita kansainvälisen dialogin kanavia ja palveluja, jotka käsittelevät asiaa. Tässä oli jonkinlainen ammattiliittoviittaus, jotain täysin käsittelyssä, mutta voi mielelläni siihen vasta myöhemmin, jos toistatte sen. Sitten Patrick Pearsonin kommentteihin vastauksena sanoisin seuraava ajatus siitä, että äm, keskusvastapuolien pitää vastata äm, säännöltään täysin ä, toisiaan jotta kauppa olisi mahdollista. Ei tämä ole totta. Emme me Yhdysvalloissa estä Euroopan kaupan futuurikauppaa emmekä sitä, että eurooppalaiset keskusvastapuolet näitä futureja äm, käsittelevät. Me hyväksymme niiden rekisteröiden, jos niiden ä, äh, kauppa Yhdysvaltain vaihtoa äh, ajatellen on selkeä, tai jos swap sopimusten osalta tilanne on selkeä. Tämä tilanne on hyvin erilainen. Te tulette Euroopassa käsittääkseni asettamaan sanktioita eurooppalaisille yrityksille, jos ne tekevät kauppaa sellaisten keskusvastapuolien kanssa, joita te ette tunnusta, mutta meillä ei ole tällaista säännöstä lainkaan. Eh, meidän vaatimuksemme ovat siis kapeammat kuin se, mitä Pasik tässä kuvaili. Ja toisekseen se ajatus, että me emme ole huolestuneet suurista pankeista ja niiden aiheuttamista riskeistä, tämä mielestäni yksinkertaisesti ei ole totta. Toivottavasti siitä ei pidä väitellä. Mielelläni keskustelen kaikista tavoista, joilla me näitä selvitysosapuolia valvomme. Meidän järjestelmässämme on paljon muitakin osioita, joita tässä ei ole käsitetty, ja voimme mielellämme niistäkin keskustella. Joten sanoisin, että älkäämme keskittykö liikaa yhteen ulottuvuuteen. Meidän pitää nähdä koko kuva. En usko, että mitään epäilystä asiasta voi olla. Me olemme aivan yhtä huolissamme suurten toimijoiden aiheuttamasta äm, vakausriskistä kuin tekin. Ja lopultakin äh, kommenttini Patrickin puheenvuoron liittyen äh, on se, että mielellämme tarkastelemme kaikkia analyysejämme. Tämä varmaankin, kuten mainitsitte, olisi toivottavaa Toivottavasti vastasin nyt kaikkiin kysymyksiin. Toivottavasti mitään ei jäänyt pois. Massad. Kiitoksia kovasti, herra Massad. Tämä oli erittäin kiintoisa keskustelu. Totta kai odotamme mielenkiinnolla myönteistä lopputulosta keskusteluissa komission jäsen Hillin kanssa. Tekin olette tavanneet hänet, tavannut hänet ja me olemme antaneet parlamentissa selkeän tehtävän komissiolle Eli täytyy huomioida rahoitusvakaushuolet ja puuttua siihen asianmukaisesti myös instituutin. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia, oli hauska olla ja hauska jatkaa työtä teidän kanssanne kaikkien kanssa. Okay, thank you colleagues. Now... Kiitos kollegat. Sitten seuraava kohta esityslistalla. Nyt toimitamme äänestykset. Ensin äh, veronkierto ja verovilppi haasteena kehitysmaiden hallinnolle sosiaaliturva kehitykselle lausunto. Eli aloitetaanpa äänestys. Kompromissi A puolesta vastaan ja hyväksytty. Neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, yhdeksän, ai, hylätty puheenjohtaja korjaa, anteeksi, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hylätty, kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hylätty, yksitoista puolesta vastaan tyhjää, hylätty, kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty, 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi D kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti toisen osan äänestys alkaa. One does not work. Yhden laite ei toimi, äänestys päättyy. 21 plus 1, 26, eli hylätty. Tarkistus 23, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, kompromissi C, kolmessa osassa. Ensimmäinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan. Kai täytyy taas tarkistaa koneellisesti toinen osa äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää kai sama enemmistö hyväksytty, mutta tarkistetaan pakkonellisesti. Käsiä ei oikein näkynyt kunnolla. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan. Kai hylätty, mutta tarkistetaanpa. 40 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi E puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan kai hyväksytty. Tarkistetaanko? Tarkistetaan toinen osa Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan. Sama enemmistö. Hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 54 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 55 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tarkistamme. 63 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N, puol, kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Mutta tarkistetaanpa koneellisesti toinen osa. Kompromissi N, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sama enemmistö kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 kahdessa osassa ensimmäinen osa vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan Tarkistamme koneellisesti toisen osan 97, äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten tarkistettu teksti äänet puolesta vastaan tyhjää. Mietintö on hyväksytty ja, ja nyt äänestys alkaa koneellisesti. Vote is closed. Äänestys päättyy 43.25. Onnittelut esittelijälle. Thank you. Thank you. Now we move to the next point. Pass the chair to Peter Simon. Thank you. Sitten Simon saa johtaa kokousta. Ah, danke sehr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unter... Hyvät kollegat, sitten kohdassa kuusi keskustelemme ensimmäistä kertaa lausuntoluonnoksesta, joka on laatinut Georgios Kyrtsos, eli Euroopan rakenne, investointirahastot ja talouden tehokas ohjaus ja hallinta. Eli valmistelija saa ensimmäisen puheenvuoron, olkaa hyvä. Ole hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen laatinut lausuntoluonnoksen Ekon valiokunnan puolesta aluekehitysvaliokunnalle. Tämä koskee Euroopan rakenne- ja investointirahastoa ja talouden tehokasta ohjausta, suuntaviivoja, yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 23 artiklan soventamiseen. Olen jo saanut kommentteja kollegoiltamme Fernandes Salvades Jonasilta ja odotan kommentteja myöskin muilta kollegoilta. Tarkistusten jättämisten takaraja on 19. toukokuuta. Kun minä ja varjoesittelijät, äh, anteeksi tämän jälkeen minä ja varjoesittelijät kokoonnumme, pyrimme tekemään yhden sivun pituisen lausuntoluonnoksen, ei tämän pidempää. Ja tarkoitus on lähettää oikeanlainen poliittinen viesti. Yleinen konteksti tässä on se, että tunnustamme kuinka tärkeää tekijä Euroopan rakenne- ja investointirahastot ovat ja ne tarjoavat kipeästi tarvittavaa rahoitusta kasvuun ja työpaikkoihin viime kuukausina euroalueella tilanne on parantunut, mutta nämä Euroopan rakenneinvestointirahastot ovat strategisen tärkeitä. Haluaisimme myöskin vahvistaa yhteyttä näiden rahastojen ja Euroopan taloushallintopuisteiston välillä, sillä jos meillä on oikein oikeinlainen taloushallintopuitteisto, jos hallinnoimme velkaa ja taloutta oikein, toiminta on helpompaa. Tietysti meillä on tiettyjä sääntöjä, joita komissio toteuttaa ja me haluaisimme valvoa niitä. Tämä tarkoittaa sitä, että hyväksymme Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja taloushallintopuitteiston välisen siteen, mutta me haluaisimme jotakin pidemmälle menevää, esimerkiksi alueita tai tiettyjä investointiprojekteja koskevia sanktioita – tietyt sankit johtuvat siitä, että taloushallintopuitteet eivät ole oikein toimineet, ei ole valvottu oikein toimintaa. Me siis haluaisimme, taivassain tämä ohjelmat ja hankkeet toimivat paremmin, me haluaisimme välttää uudelleen ohjelmointiprosessia ja luonnollisesti myöskin välttää maksujen jäädyttämistä. Tietyissä tapauksessa kuitenkin olosuhteet johtavat tällaisiin tapahtumiin. Kuitenkin me haluaisimme eh, ottaa toimielimistä Euroopan parlamentin mukaan tähän päätöksentekojärjestelmään eh, ja haluaisimme myöskin etukäteisvaroitus järjestelmän, jotta voisimme tietää, jos jokin on menossa vikaan, jotta voisimme arvioida sitä, mitä voisimme tukea ja tehdä. Sillä mehän haluamme tukea investointeja, alueita ja sosiaalista ja taloudellista kohesiota. Nämä ovat päämääriä, jotka on vaikea tavoittaa. Tämä on siis yleisesti ottaen ajatus taustalla. Ehkäpä Fernandes Salvador Sioras haluaisi tähän lisätä omat kommenttinsa, ja me olemme avoimet kuuntelemaan ehdotuksianne. Kiitos Georgias. Ensimmäisenä SNDn varjoesittelijä Fernandes Salvador olkaa presidente. Eh, en primer lugar quiero agradecer el trabajo. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijä tästä työstä, kun hän on laatinut tätä lausuntoa, jossa on katsottu, miten on sovellettu artiklaa 23. Tämä artikla kaatui tässä valiokunnassa edellisellä lainsäädäntökaudella. Ja näin ollen meidän täytyy vain pitäytyä laissa. Tämä lausunto on hyvä keskustelupohja, asiakirja, joka yrittää tasapainoittaa tilannetta ja tämä on hyvä kohta jatkavina viikkoina tarkistusten osalta. Paksi, pari kommenttia, jotka ovat hyvin lähellä valmistelijan kantaa. Ensinnäkin mietintöluonnos, johon olemme tutustuneet. Sehän liittyy makroehtoihin ja mahdollisiin kompromisseihin. Sehän on sitten se aina viimeinen vaihtoehto. Meidän täytyy vahvistaa rakennerahastojen ja hallinnon välistä yhteystä ja täytyy miettiä talousvaikutuksia kyseisille alueille, mikäli maksut lakkautetaan. Eli maksujen lakkautumisvaihtoehto pitää aina nähdä viimeisenä vaihtoehtona, koska täytyy muistaa kansalaiset Euroopassa. Jollain tavalla kansalainenhan on kohesiopolitiikan viimeinen edunsaaja, joten siksi ei ole kovin järkevää rangaista kansalaisia päätöksistä, joita on tehty väärin jäsenvaltioissa. Ja sitten on kansalaisia Euroopassa, joilla ei ole asuinmaansa kansallisuutta, eivätkä he voi edes äänestää kansallisissa vaaleissa tässä maassa. Ja hiukan kärsivät jonkun valtion päätöksistä, joihin he eivät millään tavalla pysty vaikuttamaan. Tärkeää on varmistaa, että rakennerahastot ja investoinnit investoidaan oikealla tavalla ja punainen linja on tämä. Meidän täytyy varmistaa se, että varat investoidaan oikealla tavalla, eikä niitä käytetä väärin. Artikla 23 soveltaminen täytyy hoitaa varovaisesti. Meidän täytyy olla valppaina, jotta tämä maksujen lakautuminen olisi sitten viimeinen keino toimia. Ja sitten toinen asia liittyy Euroopan parlamentin rooliin. Sitä pitää vahvistaa kaikissa vaiheissa, kun uudelleen ohjelmoidaan näitä rahastoja ja meillä pitää olla riittävää valvontaa komission työhön nähden erityisesti, jos maksuja ollaan lakkauttamassa jossain tapauksessa. Eli yleisesti ottaen tämä lausunto on mielestäni hyvä pohja keskustelulle ja haluaisin, että lopputekstissä korostetaan sitä, että maksujen keskeyttäminen on tosiaan viimeinen vaihtoehto ja että meidän pitäisi saada Euroopan parlamentti paremmin mukaan tähän prosessiin. Kiitoksia ja varmasti tulevina viikkoina saamme aikaan sopimuksen. Vielen Dank, äh, kollega. Kiitoksia Alvarez. Sitten ECRstä Stanislav Ozok. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää valmistelijaa hyvästä lausuntoluonnoksesta. Minä voin tukea valmistelijan muotoiluja. Minä haluaisin kuitenkin tähdentää sitä, että varojen uudelleen ohjelmointivaatimus edellyttää tiukkoja oikeudellisia reunaehtoja. Jos uusi komissio pitää kiinni tästä uudelleen ohjelmoinnin minimistä, niin sitten ei mielestäni ole mitään ongelmaa, että turvata 23 artiklaa, mutta mielestäni on erittäin tärkeää, että me huomioimme koko maan koko tilanteen, myös sen alueet. Kokemuksen pohjalta tiedämme, että usein paikallishallinto on enemmänkin vastuussa kuin keskushallinto jossain maassa. Siksi minä vetoankin komissioon että katsotaan pidemmällä aikavälillä näitä asioita, jos maksatuksia ruvetaan keskeyttämään tai että varoja evätään tai peritään takaisin. Lisäksi minä haluaisin korostaa sitä, että tässä täytyy käydä vuoropuhelua avoimesti koko prosessissa. Kuten edellinenkin puhuja, niin minäkin olen sitä mieltä, että parlamentti pitäisi olla mukana aktiivisesti asian käsittelyssä Lopuksi toteaisin vielä, että kuten yleensä puheenvuorossani näin teenkin, niin minä vetoan rakenneuudistuksiin jäsenvaltiossa. Kiitos. Vielen Dank. Als nächstes. Kiitoksia. Sitten Aldesta Kora, Thank you, Mr. Chair. Um, I would... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä lausuntoluonnoksesta. Olen samaa mieltä monista asioita tässä lausunnossa, erityisesti siinä, kuinka tärkeää on minimisoida poliittisesti investoijien riskiä. Odotan työtä varjoesittelijöiden kanssa näissä kysymyksissä. Tämä lausunto käsittelee hyvin tärkeää kysymystä, sitä kuinka Euroopan rahastojen varoja käytetään ja vastuusta, joka meillä on käyttää nämä varat järkevällä tavalla niin, että pitkällä aikavälillä ne vahvistavat talousrakenteita. Täällä valiokunnassa keskustelemme usein pitkällisesti kilpailukyvyn ja jäsenmaiden talouden rakenteiden parantamisesta. Usein pitkästi myöskin keskustelemme siitä, että monia suosituksia ei koskaan toimeenpana edes osittain. Viime vuosina olemme havainneet, että tietyissä jäsenmaissa erityisesti on ollut taipumus äh, sivuttaa maakohtaiset suositukset ja muut suositukset talouden parantamisen osalta. Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja se on tärkeässä roolissa, kun pyrimme Euroopan unionin talouden elpymiseen. Kuitenkin artikla 33 mm, tällaisenään ei millään tavalla rohkaise jäsenmaita uudistuksiin. Artiklan 23 mukaisesti komissio voi jäädyttää maksuja ja näin tehdessään voi harkita vain sosioekonomisia ö, olosuhteita jäsenmaissa. Tämän lisäksi todetaan, että näissä tilanteissa otetaan huomioon vain ainoastaan maan työttömyystilanne leikkausten osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme epäonnistuneet suuret työttömyysluvut aiheuttavat pienemmän osuuden leikkauksiin niissä jäsenmaissa, jotka ovat onnistuneet parantamaan tilannetta ja työllisyyttään sen myötä. Tämä, johtuu, tämä tarkoittaa sitä, että palkitsemme nyt niitä, jotka rikkovat sääntöjä, emmekä niitä, jotka niitä ovat noudattaneet. Korjatakseen tämän tilanteen komissio on tehnyt ehdotuksen ja sen pitäisi ottaa myöskin tässä yhteydessä huomioon se, onko jäsenmaa toteuttanut maakohtaisia suosituksia ja muita suosituksia. Tämä on erittäin tärkeää, että voisimme taata sen, että aloitteet ovat oikeilla linjoilla, että moraalikatoa ei synny ja että jäsenmaita rohkaistaan oikeanlaisen toimintaan. Jälleen kerran haluaisin kiittää esittelijää ja toivon, että pääsemme nopeasti tyydyttämään tuloksen hyvään tekstiin. Paljon kiitoksia. For the e Kiitoksia sitten Guesta Papadimulis. Kiitoksia. Aluksi haluaisin kiittää valmistelijaa hänen tekemästään työstä. Ja muistuttaisin kaikille kollegoille, mikä oli parlamentin kanta artiklaan 23. Kantamme oli kielteinen. Äänestimme vastaan ja katsomme, että artikla 23 heikensi poliittista tilannetta. Me katsoimme, että tämä heikentää sosiaalista ja alueellista kohesiota. Ja aiommeko sitten suojella tätä parlamentin virallisesti hyväksymää kantaa vai teemmekö niin kuin aika, aina sitten, kun komissio hylkäsi parlamentin kannan ja jatkoi omalla ladullaan. Meidän pitäisi mielestäni tukea parlamentin kantaa ja yrittää pysäyttää artiklan 23 soveltaminen. Se pitäisi unohtaa, sitä nyt vielä ei ole pantu täytäntöön. Mutta jos niin ei käy, niin silloin meidän pitää olla maalaisjärkeviä ja katsoa, ettei heikennetä tätä uusita versiota tekstistä, vaan täytyy miettiä, mitä muuta voidaan tehdä. Eli toivottavasti valmistelija sitten sovitteluvaiheessa varjoesittelyiden kanssa auttaa meitä vahvistamaan parlamentin roolia parlamentin kantaa, jotta voimme suojella näitä alueita, joiden ei pitäisi maksaa finanssipoliittisesta typeryydestä, johon hallitus on syyllistynyt. Meidän pitäisi vahvistaa ohjelmia, jotka vähentävät alueellisia ja sosiaalisia epätasapainoja – ja ne ovat pahentuneet kriisin aikana. Alueelliset ja sosiaaliset eriarvoisuudet, työttömyys on lisääntynyt, investoinnit ovat luhistuneet niissä maissa, missä laman on ollut pahinta ja työttömyys korkeinta. Eli poliittinen ja alueellinen kohesio pitäisi kohdistaa näiden epätasapainojen poistamiseen. Eli valmistelija voisi enemmän miettiä Lopesin mietintöä. Sehän hän on Regin esittelijä. tämän lausunto siihen mietintöön. Eli voisimme vahvistaa edelleen parlamentin roolia, mutta myöskin meidän pitää tukea sitä kantaa, jonka parlamentti hyväksyi edellisellä lainsäädäntökaudella ennen vaaleja. Olen valmis laatimaan tarkistuksia ja pyytäisin, että kollegat tukevat tätä, jos he pitävät tätä hyvänä ajatuksena. Kiitos. Vielen Dank, Dimitros. Kiitoksia. Ja seuraavaksi vihreistä Giegold. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Report. Kiitos lausuntoluonnoksesta kollegalle. Kotopuolessa meillä on ongelmia tiettyjen eläinten kanssa. Joskus ne tulevat koteihin ja rakentavat pesiään. Jos haluatte eroon päästä niistä, on erilaisia valintoja edessä. Yksi olisi tietenkin luopua talosta tai kantaa kääntää ympäri ämpäri ja sitten löytää pesät. Näin tässä tehdään. Sitä me tukeneet alusta lukienkaan. Jos alueelta ja yritykseltä viedään varoja, kun siellä ongelma muutenkin on, niin on totta kai ymmärrettävää, että haluaa kannustimia tarjota, että voidaan harjoittaa hyvää politiikkaa, mutta haittaa tulee aika paljon ihmisille, jotka ei ole millään muotoa syntipukkeja tässä. Siksi olen kollegojen kanssa samaa mieltä, jotka olivat tässä hyvinkin kriittisiä. On kovin turhauttava myös, että jäsenvaltiot eivät noudata maakohtaisia suosituksia. No joka tapauksessa kyse on siitä, miksi sitten tämä olisi oikea ase puuttua ongelmaan, joka on olemassa kaikissa tai useimmissa maissa. Eli pitää vahvistaa vielä lausuntoa näiltä osin että voidaan jotenkin rajoittaa vahinkoa, jota tämä myötä syntyy, ja esittää sitten sellaista välinettä, joka olisi sopivampi tähän ymmärrettävämpään tarkoitusperään. No, yksityiskohdista sitten. Siellä on yksi juttu, jota miettisimme vielä, vaikkakin olemme samaa mieltä lähestymistavan kanssa mietintö lausuntoluonnoksessa. Erityistoimet kun ruvetaan arvioimaan yhteistyösääntöjen asetusta makrotaloudellisissa ehdoissa osana rakennerahastoja. Viime kaudellahan loppupuolella mietittiin tätä, että voitaisiin arvioida sitä ennen kuin on mitään erityisvaatimuksia prosessia varten niin, että mukana ovat myös sidosryhmät. Olisi myös mielenkiintoista kysyä komissiolta, olisiko heillä jotain selvitystä, kun ajatellaan komission tiedonantoa joustoon liittyen ja investointilausekkeen liittyen suuntaviivoissa 23 artiklassa yhteisissä säännöksissä. Ehkäpä komission edustaja voisi tätä mahdollista koplausta kommentoida. Kiitos. Vielen Dank Sven. Kiitoksia. Ja sitten sitten viimeinen varjoesittelijä Marko Valli EFDDstä. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä muiden varjoesittelijöiden kanssa, jotka puhuivat ennen minua kriittisesti tätä artiklaa 23 kohtaan. Mehän katsomme, että mietinnössä EPPn esittelijä, hänen tulisi muuttaa monia asioita. Ensinnäkin tämä säännöt, jotka liittyvät hallintoon. Tässä tämä perusperiaate on väärä. Valtio, joka ei noudata näitä alijäämäsääntöjä, tarvitsee enemmän näitä varoja. Ja sitten maksujen lakkauttaminen, joka saattaa toteutua jopa sataprosenttisesti, ainoastaan pahentaisi taloustilannetta ja lisäisi sosiaalisia jännitteitä. Ja sitten jos on toettu korruptiota tai petoksia tai järjestäytynyttä rikollisuutta varojen käytössä. Ja artikla 23 pohjautuu bruttokansantuotteeseen ja sitten on katsottu, että velka lisääntyy valtion tasalla, mutta sitten alueet joutuvat maksamaan tästä ja se on hiukan paradoksaalista. Eikä tässä otettu huomioon, että uudelleen ohjelmointi sopimusten osalta sisältää byrokratiaa, joka meni sitten alueiden tai paikallistason kontolle. No miten voitaisiin sitten edetä tässä joustavammin on se, että tarkastellaan investointilauseketta ja katsotaan esimerkiksi näitä alue- ja kansallistason lukemia, kun lasketaan alijäämää, jotta olisi mahdollisimman paljon liikkumavaraa jäsenvaltioissa kohesiopolitiikassa. Eli tässä muutama huomio ja toivottavasti pystymme sitten löytämään sopimuksen ja kompromisseja koska meillä jo ilmeisesti enemmistö on valmis muuttamaan tätä artiklaa 23. Kiitos. Vielen Dank, Marco Valli. Kiitoksia. Sitten muut kollegat. Yksi puheenvuoropyyntö on tullut. Iva Maletic. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Minä haluaisin kiittää kollegaa, herra Jorgosta. Lausunnosta. Hyvä, että olemme yksimielisiä, eli että kohesiopolitiikkaa voidaan joustavasti toteuttaa, ettei tätä saateta vaaraan vähiten kehittyneellä alueella, mutta on täydennettävä hyvää taloudellista hallintaa, mikä sekin sopii tähän. Tämäkin olisi hyvä ottaa huomioon. Hyvä taloushallinta on ennakkoedellytys menestykselliselle kohesiopolitiikalle. Ja kun kerran asetuksessa tämmöinen artikla on, pitäisi hyödyntää sitä myös käytännössä parhain päin. Minä uskon, että artikla voisi olla jäsenvaltiolle hyvä kannustin, että kohesiopolitiikkaa ei nähtäisi erikseen talouspolitiikasta – Käytännössä näin usein on. Monissa tapauksissa se on nähty. Vain näin kohesiopolitiikka voi päästä investointipolitiikasta kehityspolitiikkaan. Kohesiopolitiikka tarvitaan kehityspolitiikkana eikä vain investointia varten. Olen aivan samaa mieltä kollega Kooran kanssa, että pitäisi tehokkuutta tarkastella enemmän ja myös maakohtaisia suosituksia. Miten täytäntöönpanoa makrotaloudellisia indikaattoreita voitaisiin miettiä vähän eri tavalla. Komission pitäisi tätäkin miettiä tarkemmin. Miten? maat ovat omineet maakohtaiset suositukset ensin suunnitteluvaihteessa – aiheessa, operatiivisessa vaiheessa sitten kumppaneiden kanssa ja vielä myös käytännön täytäntöönpanossa suhteessa nimenomaan maakohtaisiin suosituksiin. Olen iloinen, että voin kertoa teille komissiolta saamaani tietoa. He ovat todennut olevansa nyt juuri tarkastelemassa sitä, ottivat joukko jäsenvaltiot huomion maakohtaiset suositukset operatiivisissa ohjelmissa. Komissio laatii asiakirjan, missä he erittelevät sitä, onko maakohtaiset suositukset mukana omissa painopisteissä ja toimissa operatiivisissa ohjelmissa. Ja sitten katsotaan toimien täytäntöönpanoa joiden pitäisi olla operatiivisissa ohjelmissa. Tämä on tärkeä yhteys kohesiopolitiikan ja hyvän taloushallinnan välillä, mitä ei voida sivuttaa. Ottaisin esille vielä yhden tärkeän ongelman. Sekin liittyy hyvään taloushallintoon. Ongelmasta on paljon keskusteltu budjettivaliokunnassa ja aluepoliittisessa valiokunnassa, mutta ei täällä. Kyllä se on tärkeä asia meillekin. Se on talousarviossa tilanteena, että olemme myöhässä maksatusten kanssa kohesiopolitiikassa, mutta monissa muissakin ohjelmissa. On kyse hyvästä taloushallinnosta. Mehän olemme hyväksyneet direktiivin oikea-aikaisista maksuista. Eli on tietty aika maksuja varten. Ja nyt sitten me maksakkaan itse. Se on iso ongelma. On erittäin tärkeää, etteivät pelkästään nuo kaksi komiteaa näistä asioista keskustele, vaan myös me taloushallinnosta vastaavana valiokuntana. Kiitos. Vielen Dank, Ivana. Kiitoksia, Ivana. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole tullut kollegoilta vielä. Eli ehkä tässä vaiheessa sitten komissio voisi kertoa, onko heillä nyt tässä vaiheessa jotain kerrottavaa. Ilmeisesti on. Olkaa hyvä. Very much, Mr. Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Paljon huomioita meidän puoleltamme ei ole. Haluamme luonnollisesti kiittää esittelijää hänen työstään. Selvästi Euroopan unionin rahoituksen ja hyvän taloushallinnon välillä on yhteys, joka on erittäin tärkeä. Siksi tämä uusi sääntö, jota me korostimme, jonka halusimme lainsäädännölliseen puitteistoon mukaan, on tässä. Olemme sitä mieltä, että Euroopan unionin investointien tehokkuus voidaan taata vain, jos meillä on vakaa makrotaloudellinen toimintaympäristö taattu. Haluaisin vielä pari selvennystä antaa. Ensimmäinen on se, että haluan vakuuttaa sen, että Euroopan parlamenttia tullaan kuulemaan, komissio tulee kuulemaan parlamenttia kaikissa tämän makroehdollisuusohjelman vaiheessa. Monia askelia asetuksessa on jo suunniteltu niiden kohdalla meidän velvollisuutemme on tiedottaa Euroopan parlamenttia sääntöjen täyttämättömyydestä, seurauksista ja mm, parlamentilla on rakenteellinen keskustelu mahdollista käynnistää näiden asioiden tiimalta tai tehdä myöskin lausuntoja erityisteemoihin liittyen, jotka sen tietoon saatetaan. Yksi erityiskysymys, joka tuli esiin, tämä on vain selvennyksenä liittyen yhteyteen, joka on olemassa makrotalouden ehtojen välillä näissä eri rahastoissa toisaalta ja toisaalta tämän jatkuvan vakaus- ja kasvupaketin joustovaran keskustelun välillä. Haluaisin erottaa nämä kaksi asiaa toisistaan siksi, että Äh, nämä makrotalouden ehdollisuussäännöt ovat hyvin selkeät. Ne tarkoittavat periaatteessa sitä, että jos jokin maa on makrotalouden alijäämän tai liiallisen alijäämän menettelyn piirissä eikä noudata, siis todellakin tarkoitan ei noudata saamien suosituksia, komissiolla on oikeus jäädyttää Euroopan unionin rahoitus tämän jäsenmaan osalta. tämän lähes automaattinen toimi. Tässä puhumme niistä maista, jotka äh, ovat tämän äh, vakaus- ja kasvupaketin niin kutsusti korjaavassa osiossa. Sitten toinen asia liittyy tämän vuoden helmikuussa komission antamaan huomioon joustosta, joka liittyy kasvu- ja vakauspakettiin. Tämä lauseke, joka käsittelee äh, Euroopan unionin rahoittamien projektien kansallista yhteisrahoitusta – Nimittäin Euroopan unionin rahoitustahan voi vain saada, jos kansallinen ähm, yhteisrahoitusosuus on olemassa ja sitä pidetään tavallisena äh, kuluna, joten se lasketaan mukaan alijäämää laskettamassa. Äh, kolme maata, jotka ovat nyt tässä ennaltaehkäisevässä kasvuihin ja vakaussopimuksen osiossa, voivat tietyissä mm, tilanteissa pyytää tämän säännön väliaikaista huomiotta jättämistä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että nämä kansalliset yhteisrahoitusosuudet otetaan pois, kun laskemme kansallista alijäämää. Tämä on vain väliaikainen sääntö, väliaikainen toimi, mutta se antaa hiukan enemmän hengitysvaraa näiden toimien osalta, sillä muutoin niitä ei saataisi toteutettua. Tämä oli siis vain selvennyksen. Kiitoksia. Herzlichen Dank für diese Klar Kiitoksia näistä selvityksistä. Ja sitten lopuksi vielä valmistelija. Loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, well, I would like to... No, minä haluaisin kiittää kollegoja mielenkiintoisista kommenteista ja ehdotuksista. Aika lähellä näkemyksemme vaikuttavat olevan itse minä omaksuisin vaiheittaisen lähestymistavan. No nähtäväksi jää miten käy, keskustellaan siitä. Minä haluaisin, että Euroopan parlamentti auttaisi valvomaan tätä prosessia, osallistumaan siihen kuvatulla tavalla sen sijaan, että ikään kuin tässä nyt sapeleita kalesteltaisiin komission kanssa. Ymmärrän toki, että jotkut kollegat ajattelevat toisin. Eikö tästä synny hedelmällistä keskustelua? Kiitoksia. Tavoin sanottiin eli määräaikatarkistus jättämiselle on 19. toukokuuta kello 17. Tarkistuksen käsitellään 16. kesäkuuta ja silloin äänestämme myöskin 25. kesäkuuta. Regivaliokunnassa on sitten 13.14. heinäkuuta äänestys. Sitten kohta 13 muut asiat. Muita asioita ei ole. Eli muistetaan vielä, että seuraava kokous on tiistaina 26. toukokuuta kello 15.18.30. Ja kuulin juuri, että hei, ei, ei, ei olekaan näin. Eli pyydän, että sihteeristö selventää asian. Eli talous- ja raha-asioiden seurakokous on milloin? Niin, tietysti. Eli tätä ennen vielä huomenna keskustelemme Ranskan valtiovarainministerin Sapänin kanssa – Kaikkihan tämä tiesivätkin jo. Kiitoksia, että pysyitte täällä loppuun asti ja hauskaa illanjatkoa kaikille.